jotta kollegat voivat käydä läpi äänestysselityksensä. Ensinnäkin Fernandes de Preen mietintö. Ja ensimmäinen puhuja. Říci, že gratuli tomu, jak efektivně vedete schůzi, abyste zde zazněli opačný hlas a nyní k samotnému vysvětlení. Já jsem podpořil... Ensinnäkin puhemies, sanoisin, että toimitte hyvin tehokkaasti. Äänestin tämän budjetin puolesta, jota lisättiin 10 miljardilla eurolla. Ja ehkä me pitäisi selittää tämä äänestäjillemme Tsekin tasavallassa. Tähän on se, että me lisäämme varoja turvallisuutta varten ja myös pakolaispolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa varten. On selvää, että nyt enemmän rahaa tarvitaan tällä hetkellä ulkoisille rajavalvonnalle ja virastoille, kuten Frontex. Ilman lisävaroja emme voi turvata varmistaa Euroopan turvallisuutta. Lisäksi Suhtaan myös myönteisesti siihen, että oli lisäystä, jos ajateltiin varoja, joita suunnattiin nuorisokoulutukseen. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeää. Erityisesti Erasmus-ohjelma oli tässä mukana. Koulutus on yksi parhaista tavoista osoittaa nuorelle sukupolvelle, että ei voi olla hyvin hyödyksi heille. Kiitoksia kovasti kollega Pospysil. Seuraavaksi Jaar, koska Polsak ei ole paikalla. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen, että vahvistimme vuoden 2016 talousarvion. Näin voimme jatkaa työtämme. Ja maatalousvaliokunnan jäsenenä haluaisin pahoitella erästä asiaa, nimittäin sitä, että useita meidän ehdotuksiamme hylättiin sellaisia, jotka maksoivat rahaa, mutta myös sellaisia, jotka eivät olisi maksaneet mitään. Eli tämä on aika harmillista. Ensi kerralla pyydän, että kollegat arvioivat ja hyväksyvät maatalousvaliokunnan ehdotukset paremmin. Näin talousarvion hyväksymistä tulee entistä helpompaa. Kiitoksia seuraavaksi Jymmänkins. Kiitoksia. talousarvio äänestyksessä vuoden 2016 osalta. Äänestimme sen puolesta, että varoja käytetään entistä tehokkaammin. Artiklassa 36 puhutaan siitä, että valiokuntien tulee keskustella tästä aiheesta ainakin kolmeen otteeseen. Tämä on hyvä asia. Talousarviota tarkistetaan säännöllisesti ja katsotaan, miten talousarvion tavoitteisiin on päästy. Aluekehitysrahastot, kehitysrahastot, sosiaalirahastot ja muut, niitä on valitettavasti leikattu. Tämä ei ole hyvää, mutta äänestin tämän talousarvion puolesta, koska siinä oli enemmän hyvää kuin huonoa. Kiitoksia. Seuraavaksi hänen. Hän vetääkin puheenvuoronsa pois, joten enempää äänestysselityksiä tästä mietinnöstä ei ole. Seuraavaksi Ferreiren ja Toirerin mietintö. Polchak ei ole edelleenkään paikalla, joten Jaar saa jälleen puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin onnitella tässä valiokuntaa joka on laatinut erinomaisen mietinnön. Monet eivät alusta pitäen olleet yhtä mieltä siitä, tuleeko tästä mietinnöstä liian poliittinen, politisoitunut ja tulos on hyvä. On tärkeää, että verotuskysymykset, verotuksen oikeudenmukaisuus jatkossakin ovat esillä. Odotan innolla valiokunnan jatko töitä ja myös lisätuloksia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly. Kiitoksia. Ensin täytyy sanoa, että tässä tehtiin erittäin hyvää työtä puhemiehen paikalla. Ja pidän parempana Speedy Gonzales-tyyppistä puhemiestä kuin tällaista hidastelua, niin kuin joskus on tilanne, mutta ei nyt mennyt yksityiskohtiin. Ja nyt sitten tästä äänestysselityksestä, niin ikävä kyllä ja poikkeuksellisesti täällä Finnegeilissä EPPssä me äänestimme vastaan ryhmän ta- linjaa työllisyyskysymyksiä myös tätä loppumietintöä vastaan, mutta teemme siksi, että tämä on erittäin tärkeä iso kysymys meidän maallemme ja myös olemme sitä mieltä, että tässä mennään liian pitkään tässä mietinnössä. Tässä vaaditaan, että komissio ja niin edelleen tekisi tiettyjä asioita, tiettyjä tutkimuksia ja niin edelleen. Ja sitten verohan on kansallista toimivaltuutta, se on tunnustettu eri kansanäänestyksiä, joita meillä on ollut ja erityisesti olemme sitä mieltä, että jos siirretään tämä CCCTV, se ei ole meidän etujen mukaista yhdistetty verokanta suuntaan. Kiitoksia. Dank, Herr Kollege Kelly. Kiitoksia. Seuraavaksi Mamikins. Kungs varu pievienoties kolēģiem, kā tiešām jūsu darbības. Kiitoksia. Tuen niitä kollegoita, jotka tässä ovat tukeneet teitä puhemen roolissanne. No nyt sitten verokysymyksistä. Tehokas, oikeudenmukainen veropolitiikka on taloudellisen vakauden kulmakivi kaikissa maissa. Euroopan unionissa meillä ei ole niin paljon luonnonvaroja, että selviäisimme, selviäisimme ilman veroja. Yritysvero, liikevaihtovero, arvonlisävero, ja monet muut verot, me tarvitsemme niitä. Mutta jokainen, joka tekee hyvää työtä, hän on ansainnut siitä myös kunnollisen korvauksen, jolla voi kattaa elinkustannuksensa niin omansa kuin perheensäkin. Ja maksut eivät saa olla työnantajillekaan liian suuria. Tässä asiakirjassa oli paljon hyvää, siksi äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Boylan ei taida olla paikalla, joten puheenvuoron saa Pospisille. se Kiitoksia puhemies. Minä päätin olla tukematta tätä, äänestin tyhjää. Syytähän on kuvattu aikaisempi puheen toimesta jo on hyvin hankala edistää yhteistyöstettyä yhtiöveropohjaa suoraveron myötä erityisesti tällaista yhtiön tuloveromallia tällä tavoin. Minähän edustan keskusta oikeistopuoluetta, joka manifesti on, ettei yhdistetä veropohjaa suoraan verotuksen myötä, ja minun pitää täyttää nämä lupaukseni tämän takia. Tuen riippumattomuutta suorassa verotuksessa, jos ajatellaan eri jäsenvaltioiden mallia. Uskon, että terve kilpailu eri verojärjestelmien välillä EU-jäsenvaltioissa on hyödyksi. Totta kai meidän pitää pidättäytyä epäreilusta kilpailusta, niin kuin jotkut maat ovat tehneet, kuten Luxemburg. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi hänen. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies päärajoitus hallitukselle, joka haluaa verospantaa veroja, on kansainvälinen kilpailu. Voi kerätä veroja tiettyyn pisteeseen saakka ja sitten rahamäärä alkaa löytää tiensä paremmille maisemille. Tämä on realiteettia, josta tulee yhä todellisempaa, kun nykyaikainen teknologia helpottaa pääoman siirtoja globaalisti me voimme valittaa tästä, voimme yrittää säätää lakeja tätä vastaan, mutta emme voi sitä lopettaa. Ainoa tapa, jolla voimme tarttua tulomenetyksiin johtuen veronkierrosta on, että oma verojärjestelmämme on houkuttelevampi. Ja tämä saa minut esittämään tämän argumentin vastaan veroharmonisaatio. Mitä enemmän keskittää, sitä enemmän tekee tästä yhtenäisen veroasteen ja silloin tämä rajoitus häviää ja hallitukset eivät enää pysty keräämään enemmän ja enemmän tuloja ilman minkälaista valvontaa. Kuka tahansa voi nostaa täällä kätensä ylös, jos on sitä mieltä, että harmonisoidut verot harmonisoidaan sitäkin alaspäin kenties. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi Arnold. Kiitoksia puhemies. Minulle tämä osoittaa, että on kaksi rehellistä kantaa, jos ajatellaan EU-jäsenyyttä. Joko tämä on tämä fatalistinen lähestymistapa, tunnustetaan, että kaikki se, mitä EU yrittää tehdä kokonaisuutena, no se vaatii sitten, että harmisoidaan verotusta ja se vaatii myös sitä, että antaa enemmän valtuuksia enemmän eh, ja se hyväksytään. Ja tämä on rehellinen kanta, se ei ole kanta, joka minä jaan. Toinen rehellinen kanta on sanoa, että itse asiassa tätä yhdistetty ei halua, että olemme parempi, sanotaan, että olemme parempi itsemääräävänä valtiona maailman viidenneksi suurin talous ja haluamme kuitenkin olla hyviä naapureita Euroopan kanssa ja käydä kauppaa, mutta me emme halua eurooppalaista hallitusta. Nämä kaksi kantaa ovat selvät. Minusta on hyvin vaikea tämä kolmas tapatus siitä, että jotenkin Voidaan olla Euroopassa, mutta toimia tällaisena jarruna Euroopalle. Se ei ole reilua Britannialle eikä muullekaan Euroopalle. Meidän pitää olla rehellisiä, olemmeko me mukana vai emme. Kiitoksia, kollega Arnott. Näin äänestysselitykset on käyty läpi Toirerin ja Ferreran mietinnön osalta seuraavaksi sitten Datin mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen. González Peña seuraavaksi. Puhemies äänestämme mietintöä vastaan, koska tässä korostetaan oireita eikä syitä kaihtotongelmia. Kokonaan tässä keskitytään pakkotoimiin, sosiaaliseen kontrolliin, jotka vain lisäävät tätä ääriliikeongelmaa ja heikentää meidän vapauksiamme. Me emme voi taistella tätä ongelmaa vastaan suuremmalla pelon herättämisellä, niin kuin kun pitäisi toimia terrorismia vastaan tietyn toimin, me lähetimme valtuuskunnasta tämän tiedon teille, puhemiehelle ja myös Federica Mogherinille. Nämä toimenpiteet, jotka ovat laillisia ja ne eivät vielä riitä. Me olemme sitä mieltä, että voidaan välttää radikalisoituminen. Meidän pitää panostaa sosiaaliseen kohesioon osallistamiseen ja koulutuksen aivan erityisesti. Se on keino, joka voi tarjota tulevaisuudessa muita mahdollisuuksia yhteiskunnalle, joka on solidaarinen ja yhtenäinen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Onko Rova paikalla? Sieltähän saapukin juuri ajoissa. Voitte puhua miltä paikalta tahansa. Sorry about that, President, sorry. Kiitoksia puhemuspahoittelut. Minä kannatin tätä mietintöä, koska uskon vakaasti, että radikalisoituminen on yksi suurimmista haasteista, joita kohtaamme Yli 5000 EU-kansalaista on lähtenyt taistelemaan terroristijärjestöjen puolesta Irakiin ja Syyriaan me emme voi. Ja nyt näitä faktoja enää vältellä. Rekalisoituminen Britanniassa ja Belgiassa se on läsnä ja Ranskassa ja muuallakin EU-ssa. E Meidän pitää tarkastella ennaltaehkäisyä ja on selvää, että EUn toimet, niillä on tärkeää lisäarvoa, kun ajatellaan radikalisoitumisen estämistä ja tämän huomioon, että tämä on aihe, joka ei pysähdy tai ongelma, joka pysähdy kasvaisille rajoille, niin antakaa somea, ne antavat foorumin niille, jotka tulevat yksilöitä tavalla, jolla he radikalisoituvat täydessä edistäytyneisyydessä muusta yhteiskunnasta. Tämä on ongelma, jota jäsenvaltiot eivät voi yksin ratkaista. EU voi siinä auttaa. On tärkeää, että teemme yhteistyötä, että ratkaisuja, ilman, että kansalaisvapautemme ja perusoikeutemme vaarantaa. Kiitos. Kiitoksia. Maulu ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa herra Obama. Ja... Kiitoksia puhemies. Pariisin terrori-iskut ovat olleet islamistisen terroristin surullinen huippuhetki, mutta tämä oli helppo ennustaa. Nyt tarvitaan avoimuutta ja päättäväisyyttä, mutta tätä ei näy tässä mietinnössä, ei näistä kumpaakaan. On puhuttava asioista niiden oikeilla nimillä. Meitä eivät täällä juutalaiset tai kristityt Euroopassa uhkaa, vaan islamisoituneet muslimit, ja tämä on sanottava tarkkaan. Ja tähän ei esittelijä, tätä ei Esittele uskaltanut tehdä. Tässä puhutaan täysin naivisti vain paremmasta kotouttamisesta ja tällaiset toimet eivät todellakaan riitä. Tässä on jo antauduttu. Kiitoksia. Nyt itse esittelijä, jos kyseessä oli naispuolinen esittelijä, ei miespuolinen esittelijä, Rouva Dati. Seuraavaksi Pospisil. Kiitoksia puhemies. Mielelläni tuin mietintöä, koska uskon, että radikalisoitujen kansalaisten ongelma on todella vakava. Yksittäiset maat eivät tässä pysty yksin tätä vastaan taistelemaan, jos on 50 000 eurooppalaista jihadistia, jotka lähtevät sotaan ja jos he haluavat sitten palatakin EU-hun, he muodostavat vaaran ja potentiaalisen terrorismin uhan, joten olen tyytyväinen, että täällä on paljon konkretiaa mietinnössä esimerkiksi pitää viedä loppuun PNR, Euroopan PNR-direktiivi. Tämähän on ollut esillä jo pitkään ja nyt tämä täytyy viedä loppuun. Olen tyytyväinen, että sovimme tästä asiasta. Tästä olen myös tyytyväinen siitä, että se on rikos, jos Euroopan kansalainen osallistuu terroristijärjestöjen järjestämiin harjoituksiin. Olen tyytyväinen myös, että ulkorajoja aiotaan paremmin suojella. Kiitos. Kiitos. Polchak ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa Sogor. Dankeschön, ich werde auf Englisch reden. Kiitos. Kiitos. Puhun englantia. Pariisin iskujen jälkeen meidän on katsottava nyt meidän turvallisuusjärjestelmiämme. Me tarvitsemme turvallisemmat rajat, parempaa tiedonvaihtoa terroristien osalta, jotta voimme suojella kansalaisemme paremmin. Euroopan kansalaiset tekevät nämä iskut, kuolettavat iskut. Jos haluamme, että elämme turvallisemmassa maailmassa, meidän on ymmärrettävä, miksi niin monet eurooppalaiset lähtevät tällaisen ekstremismin tielle ja tappavat ihmisiä täällä ja muualla. Nämä toimet eivät riitä terrorismin torjumiseen. Belgia Belgian Billboardissa on toimittu varsin hyvin terrorismia vastaan. Ja jos haluamme torjua terrorismia, meidän on todella luotava tiiviimpiä suhteita ja siteitä tuohon yhteisöön. Kiitoksia seuraavaksi Jaar. Luvut ovat hirvittäviä. 5000 eurooppalaista taistelee Irakissa ja Syyriassa meidän omia arvojamme vastaan, vaikka ovat kasvaneet Euroopassa. He lähtevät terrorismin tielle, eivätkä välitä demokratian keinoista. Tämä mietintö on varsin tasapainoinen sosiaalisia näkökohtia on parannettava, tämä on selvää. Mutta riittääkö se? Ihmisessä on myös paha puolensa. Meidän täytyy pyrkiä puuttumaan näihin asioihin lainsäädännön keinoin. Ja vielä lopuksi esittäisin pyynnön. Nyt olemme laatineet kylliksi ja Nyt tarvitaan täytäntöönpanoa ja jäsenvaltioilta myös tarvittavat resurssit. Kiitoksia. Seuraavaksi Kelly. Uh, Kiitoksia puhemies. Ryhmässä, no nyt äänestettiin ryhmän mukaisesti tässä äänestyksessä, eli tämän mietinnön puolesta. No, epäilemättä Pariisin terroristiskut osoittivat, että olemme kaikki vaarassa. Kaikki länsimaassa ovat ISISin kohteita. Tämä on nähty videoissa, joita ovat juuri julkaisseet. He puhuvat pirullisesta allianssista. He listaavat 16 valtiota. Oma maanikin on mukana siinä. Senpä takia meidän pitää olla varovaisia, mutta yhtenäisiä. Meidän pitää tehdä kovasti työtä tätä vastaan. Erityisesti meidän tulee vahvistaa ulkorajojamme ja Minulla oli suuri ilo, että 637 äänesti tämän puolesta, mutta saman suuntaan pitää jaksa, jatkaa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Nekov. Kiitos puhemies. Viimeisimmät hyökkäykset parissa ja maalissa osoittavat, että terrorismi ei mitään kansallisia rajoja kunnioita ja meidän pitää globaalilla tavalla toimia myös Euroopan tasolla. Meidän pitää keskittyä ennaltaehkäisyyn ja tämän takia olen todella tyytyväinen siihen, että Pariisin opetusministeriöiden konferenssissa keskityttiin inhimillisiin vapauksiin, äh, syrjinnän vastaiseen toimintaan koulutuksen kautta jo varhaisesta iästä. Eurooppa läpikäy vaikeita aikoja ja meidän pitää keskittyä osallistavaan koulutukseen, joka loisi vastuullisia, suvaitsevaisia kansalaisia, jotka pystyvät kriittiseen ajatteluun ja Toimielinten pitäisi keskittyä tähän puoleen asiassa, jotta voida, ihmiset voivat oppia äh, arvioimaan tiedon laatua myös internetissä ja olisivat näin paljon vähemmän haavoittuvaisia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Mamikins. Kiitoksia puhemies. Kysymys on yksinkertainen miksi Belgia ja myös muut EU-valtiot ovat joutuneet terroristien käsiin. Oikeastaan tässä Eurooppa on joutunut omien arvojensa uhriksi. Tätä ei käy kiistäminen. Emme saa sallia sitä, että terroristit käyttävät hyväkseen meidän arvojamme tehdessään iskujaan. Meidän on ajateltava rajojemme suojelua ja turvaamista. Muuten näemme sellaisia iskuja, iskuja kuin mitä nyt olemme nähneet. Tiedustelupalveluidemme pitää kommunikoida entistä paremmin keskenään ja myös muiden kumppaneiden kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Hannon. Thank you, Mr. Deputy. Kiitos, varapuhemies. Jos me haluamme, että maahanmuuttajat ja lapset integroituvat, meidän pitää tarjota jotain, mihin integroitua. Meidän pitää puhua yhteisistä patriotismista, joka voi kattaa kaikki kansalaisemme. Mitä ihmiset sitten näkevät? Mitä kasvaa Euroopassa? tämän kansallisvaltion ideaa. No, sanotaan, että kun kansallinen identiteetti on mennyttä ja vaarallista, ajatellaanpa nyt esimerkiksi, että marokkolainen poika kasvaa Molenbeekissa. Mitkä hänen kokemuksensa ovat? Hänen jokainen interaktiossa valtion kanssa sanoo sitä, että hän pitää halveksesta koulussa. Hän kohtaa vihaa, rasismia ja hyväksikäyttöä hän näkee nämä kaksi kyläyhteisöä Belgiassa, jotka identifioituvat itseensä pikemmin kuin federaalitasolla. Mihin tämä johtaa? Mi- mihin hän voi kuulua? Onko ihmekään, että vähemmistö näissä yhteisöissä alkaa etsiä vahvempaa, rohkeampaa identiteettiä? Tapa voittaa paha idea on, tai parempi idea ei ole huonompaa idea kuin islamilainen valtio. Hennen. Es folgt Herr Kollege Coburn. Kiitoksia. Seuraavaksi Coburn. Uh, Herr President, uh, just like to... Puhemies, haluaisin vain sanoa, että nyt hyökkää teitä kohta, vaan tämä järjestelmää vastaan. Te olette ollut, johtanut puhetta aivan liian nopeasti ja puhuin juuri tästä asiasta. Lait Euroopassa vapauksia poistaa nopeammin kuin karjakauppaa tehdään. Ja tämä on järkyttävää, kun Britikin katsovat näitä esityksiä täällä. Minä tiedän, että meillä on paljon asioita, jotka pitäisi mennä läpi, mutta ehkä pitäisi vähän vähentää tätä materiaalia ja hoitaa asia paremmin. Olen myös huolissani siitä, että vasemmisto ja liberaalit peittelevät virheitään maahanmuuttokysymyksissä ja yrittävät nyt erittäin autoritaarisella lainsäädännöllä korjata tilannetta. Minä en usko, että tämä on näiden rikollisten <laughs> etujen tai Euroopan vapauksien mukaista. Kaksi uhkaa. Ensinnäkin, kuinka nopeasti lakeja hyväksytään, kukaan ei ole kunnolla pohtinut. Toiseksi se seikka, että vasemmista liberaalit peittää, peitellä virheitään ja ottaa käyttöön sitten näitä autoritäärisiä uusia lakeja. Kiitoksia. Seuraavaksi Arnett. Thanks, Mr. President. Um... Kiitoksia puhemies. 96 koulutuslaki missä kuningaskunnassa vaatii, että koulut opettavat poliittisesti neutraalista näkökulmasta, milloin huolenaihetta liittyen tähän mietintöön tarkistus hyväksyttiin kohdan 25 jälkeen muistaakseni sen mukaan jäsenvaltioiden velvollisuus on taata, että heidän koulutusjärjestelmänsä kunnioittavat järjestävät EUn arvoja ja periaatteita. No, minusta tämä ei ole Britannian hallituksen vastuulla politisoida koulutusjärjestelmäämme tällä tavoin. Olen sitä mieltä, että koulutuksessa pitäisi olla kyse siitä, että opetetaan lapsille taitoja ajatella itse, eikä sanoa heille, mitä heidän pitää ajatella. Ja tästä syystä, sekä monista muista syistä, joita kollegani tässä mainitsivat varmasti, niin minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Kiitoksia. Äänestysselitysten päätö... lopuksi vielä Etheridge, siis tämän mietinnön osalta. Kiitos. Äänestin mietintöä vastaan, jossa käsitellään terrorismin ja rikollisuuden vastustamista Euroopassa. Itse asiassa Tämä on oireellista se, siitä, miksi EU ei pysty tällaista lopettamaan. Me olemme keskustelleet asiasta ja siellä on kaikenlaisia asioita sekoitettu tähän. Ovatko he terrorista, koska he ovat köyhiä tai koska heillä on tilaisuuksia elämässä tai me olemme liian ankaria heitä kohtaan ja ihmiset puhuvat maahanmuuttoa vastaan, niin yrittäkää nyt ymmärtää näitä syitä ja aina menee pieleen, koska ihmiset eivät näe tätä syytä. Ja sitten tahallisesti tietenkin massamaahanmuutto jotenkin tähän liittyy, koska tänne tullaan ihmisiä, jotka eivät tiedä, keitä he edes ovat. Joten en tulla liian poliittisesti ja Sitten lop- tämän farsin lopussa meillä oli tämä naurettava äänestyssessio, jossa suurin osa täällä salissa ei edes tiedä mistä äänesti. Kädet nousivat ja laskivat, kuka nyt mitä tapahtuu ja tämä sitten tämä oli aivan naurettava spektaakli. Kiitoksia. Tämä oli siis Datin mietintö ja sen äänestysselitykset ja nyt vielä Kristensenin mietintö, joka koskee työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa EU-strategiakehystä kaudella 2014-2020. González Peñas ensin. Tässä olemme yhtä mieltä siitä, mitä mietinnössä sanotaan. Palkkoja on laskettu, työolot ovat heikentyneet, työttömyys on kasvanut. Ja tämä kaikki vaikuttaa hyvin haitallisesti esimerkiksi työntekijöiden terveyteen. Jos yritys ei pidä huolta työturvallisuudesta, syntyy dramaattisia tilanteita, kuten elohopea, myrkytykset asturialaisella sinkkitehtaalla. Ja me kaikki joudumme tästä jossakin muodossa maksamaan, esimerkiksi siten, että tuottavuus talouksissamme vähenee ja sosiaaliturva ja terveyskysymyksessä mennään taaksepäin. Me tarvitsemme nyt todella poliittista, globaalia lähestymistapaa siinä, miten nämä asiat hoidetaan. Suhtaudumme siis myönteisesti tähän mietintöön, mutta haluamme kuitenkin näissä den nimissä sanoa, että se, että jatketaan säästöpolitiikkaa, jatkaa prekari jatkossakin. Kiitoksia, seuraava puhuja. Hyvät naiset ja herrat, on aivan oikein, että me tarjoamme nyt yli 200 miljoonalle työntekijälle vuosille 2014 ja 2020 uudet strategiset puitteet. Ja tässä on tärkeää ottaa huomioon kolme kysymystä. Ensinnäkin työperäisten sairauksien ennaltaehkäiseminen, jos otetaan demografiset muutokset huomioon. Meillä on jo yli 20 eri lainsäädännön kohtaa, jotka koskevat työterveyttä ja turvallisuutta, ja niitä on täytäntöön pantava entistä paremmin. Vasta tämän jälkeen voidaan ajatella uusia lakeja. PK-yritykset joutuvat selviytymään tässä lainsäädännön viidakossa. Kaiken kaikkiaan uskon, että tässä mietinnössä löydettiin työturvallisuuden ja suojan välillä varsin hyvä tasapaino ja siksi järjestimme tämän puolesta. Kiitoksia kollega Schulze. Seuraavaksi López Vermejo. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies työsuhteiden epävarmuus, epätasainen rytmi, ja sopimusten suuri kierrättäminen johtaa siihen, että syntyy monenlaisia onnettomuuksia työperäisen sairauksia. Myös omassa maassani Espanjassa on käännäköön tulistusten jälkeen AY-liikkeet ovat ratkaiseva roolissa, kun pyritään ennaltaehkäisemään riskejä ja rakentamaan työsuojelustrategioita työpaikoilla. Me emme ole sitä, sitä mieltä, että pitäisi vähentää sosia- työmarkkinoiden välistä vuoropuhelua tai leikattaisiin näiden tahojen resursseja. Haluaisin viitata kortiksi hormonihäir- hormonihäirintää aiheuttaviin aineisiin on näiden vaarallisten aineiden käyttö on väärin. Tämä aiheuttaa ongelmia ihmisten terveydelle ja sitten me vaadimme, että on yhtenäinen suoja strategia koskien äh, asbestista kärsiviä ihmisiä tai silikoista kärsiviä. Mikään taloudellinen etu ei voi ylittää työntekijöiden oikeuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Shogor. Raising labor standards and the level of occupation. Niin, työterveys kysymysten tason nostaminen ei ole vain työntekijöiden intresseissä, vaan myös työntekijöiden, työnantajan siis intresseissä. Tarvitaan parempia tai siis selkeämpiä ja tehokkaampia sääntöjä terveys- ja turvallisuusalalla työasioissa. Ja niitä pitää soveltaa tarkkaan huolimatta työntekijöiden määrästä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että otetaan huomioon erityistilanteet ja maahanmuuttajien tilanteet ja se, että tarjotaan erityisavustusta heille työ- terveyslainsäädäntön kysymyksissä. Olemme samaa mieltä sen vetomuksen puolesta, että meidän pitäisi lisätä toimiamme, kun torjutaan laitonta ja pimeää työ, työtä, sillä pimeät työntekijät ovat alttiimpia työtapaturmille. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Schogor. Es folgt Herr Kollege Jara. Kiitos, seuraavaksi Jaar. Kiitoksia, puhemies. Schulz tässä puhui samansuuntaisesti kuin minä. No, tämä on jälleen sellainen mietintö, jota voi vain puoltaa. Totta kai me haluamme suojella työntekijöitä onnettomuuksilta työpaikoilla. Ja tässä on paljon muutakin hyvää. Mutta täytyy välttyä liialliselta byrokratialta Tämä rasittaa erityisesti PK-yrityksiä. Eh, Kun puhutaan käytänteistä, ei katsota vain byrokratiaa, vaan on katsottava täytäntöönpanoa. Ja vetoaisin valiokunnan vastuukollegoihin huolehtimaan siitä, että kaikki se hyvä, joka on tässä saavutettu, ei jää byrokratian vyörön alle. Muuten eurooppalaiset suhtautuvat tässä entistä skeptisemmin. Kiitoksia seuraavaksi Lundgren. Vi har ju alldeles nyss. Kiitoksia puhemies. Niin me juuri äänestimme työsuojelu EU-strategista Ruotsin. Ruotsissa AY-liike, mutta myös muut ovat ottaneet tärkeitä askelia eteenpäin kansallisissa päätöksissä, joilla parannetaan työsuojelukysymyksiä. Ruotsalainen malli ei ole sellainen, mitä haluan EU-sta käsin vesitettävän. EU ei pidä puuttua tähän asiaan, siksi äänestin ehdotustakin vastaan. EU näyttää aina haluavan puuttua kaikenlaisiin kansallisiin kysymyksiin. Ikävä kyllä, he varsin harvoin parantavat asioita, vaan aina sovelletaan tätä yhden koon mallia kaikille ja se vaan johtaa katastrofin EU-jäsenvaltiona pitää kantaa vastuuta työsuojelukysymyksestä ilman, että EU puuttuu tähän ja väittää, että ymmärtäisivät paremmin asioita kuin kansalliset hallitukset. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kollega Mamikins. Eiropas Savienības strateģiskais satvers par drošību veselības. Kiitos. EUn työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva strategiakehys kaudelle 2014-2020 on asiakirja, jota kipeästi tarvitsemme. puhumme tavoitteista, joihin tämän vuosikymmenen lopun mennessä on päästävä. Tässä on katsottava psyykkisiä, psy- fyysisiä näkökohtia, kilpailukykyä ja monia muita asioita. Ja tätä kautta pystyisimme ehkä vähitellen vähentämään työttömyyttä. Tämä on tärkeää. Jokaisella on oikeus työhön, Ja voidakseen tehdä työtä tarvitaan myös hyvät työolot. Latviassa, omassa maassani, on nähty hyviä tuloksia, mutta työolot ovat kuitenkin usein sellaisia, että niitä täytyy parantaa. Kiitoksia Mamikins. Hän on, ei taida enää olla salissa, joten äänestysselitykset tästä mietinnöstä on nyt annettu. Nyt pidämme taukoa. Istunto keskeytetään kolmen asti, eli kello 15 jatketaan.